hieman niin, ja tuo teksti liitetään tämän kokouksen pöytäkirjan. Nyt sirmäänestyksiin. Ensimmäinen päätöslauselma liittyy virolaisiin ja Ison-Britan kansalaisiin. Merimiehet, on pidätetty Intiassa. Päätöslauselma esitys. Poliittisten ryhmien yhteinen teksti. Äänestämme nyt vihreiden laatimasta tarkistuksesta puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Seuraavaksi sitten ENFn tarkistus puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nyt sitten koko päätöslauselma kokonaisuudessaan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Resolucja w sprawie Siirrymme nyt sitten eteenpäin. Etiopia koskevan päätöslauselmaesityksen tarkistus 1, joka on vasemmistoryhmän laatima puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Mutta tarkistetaan koneellisesti. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 41 ääntä oli vastaan. Siirrymme sitten koko päätösohjelman tekstiin puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Teraz rezolucja Seuraavaksi sitten päätöslauselmaesitys, joka liittyy Pohjois-Korean tilanteeseen. Yhteinen teksti, alkuperäinen teksti, kohta neljä puolesta, ensimmäinen osa vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Nyt äänestämme yhteisestä päätösasematekstistä kokonaisuudessaan nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Näin ollen olemme saaneet äänestykset päätöksen. Kiitän teitä kärsivällisyydestänne ja toivotan kaikille turvallista kotimatkaa. Tämän päiväisen istunnon pöytäkirjat tullaan julkaisemaan seuraavan istuntoviikon alussa, ellei mitään vastalauseita ole. Päätös tänään esitetyt hyväksyt